Guten Morgen. Hyvää huomenta, hyvää huomenta, hyvät kollegat ja sydämellisesti tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Tänäänhän meitä onkin täällä jo paljon enemmän jäseniä paikalla kuin eilen iltapäivällä, mutta nythän ei eletä enää maanantaita, vaan jo tiistai-aamua. Eli sydämellisesti tervetuloa kaikki. Tervetuloa meidän maratonkokouksemme. Meillä on äänestyksiä tärkeistä asioista joita me olemme käsitelleet, ja tänään niistä on määrä tehdä päätökset valiokunnassa. Toivottavasti kaikilla teillä on äänestyskorttinne mukananne, koska se aina välillä on tarpeen, jos meidän on äänet tarkistettava. Ja kaikki, jotka tämän nyt vasta havaitsivat, joutuvat joko asettamaan äänestyskorttinsa paikalleen tai hankkimaan sen tänne vielä. Ja tämä tuntuu nyt toimivan, joten siirrytään esityslistan kohtaan 10, kansainvälinen kauppapolitiikka ja ilmastonmuutoksen haasteet. Lausunto, jonka minä olen laatinut valiokunnan nimissä ja joihin meillä on jonkin verran Tarkistuksia me äänestämme. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Se on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Tarkistus kolme. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 32.17 äänin aika selvä. Nelonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ja viitonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuutonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista. Jolanta Emilia Hipner puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 18 puolesta vastaan tyhjää Tämä pitää tarkistaa. 18 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja numero 19 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty.

vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 jaettu äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30, siihen tulee suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt siirrymme loppuäänestykseen ja se tehdään koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 puolesta kaksi vastaan kolme tyhjää ääntä. Ja niin tämä lausunto on suurella enemmistöllä hyväksytty. Kollega Perejo. Eh, vorrei pregare il Presidente di segnare il voto favorevole all'emendamento 3 perché la mia macchina non funzionava. Haluaisin viitata äänestykseen tarkistuksesta kolme. En saanut äänestyskorttia koneeseen, mutta äänestin puolesta. Siis kyseessä oli tarkistus kolme. Voisitteko tarkistaa? Niin, kiitokset. Nyt kone toimii. Tarvitsette sitä vielä jatkossa. Siis kiitokset tästä viitteestä. Ja tuo oli siis ensimmäinen äänestys. Ja me jatkamme seuraavana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 Sitten suullinen tarkistus alkuperäistekstiin. Äänestämme siitä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta. Zusammen, aha. Aha, yhdessä siis. Siis meillä on 29-31, joista äänestettiin yhdessä. Nyt 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 Weisgerbää puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmekymmentäkuusi 36 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Minä erehdyin, hylättiinhän se. Niin. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Johdantoosan kappaleet yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen puolesta Kak- vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niin. Siinä olivatkin jo tarkistukset. Ja nyt loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 puolesta, 8 vastaan, 3 tyhjää. Onnittelut tämän lausunnon laatijalle kyseessä siis öljynetsintä etsintä EUn vesillä. Hyvin, hyvin tärkeä aihe. Ja nyt siirrymme kohtaan 12. Niin, esityslistan kohta 12, Martin Callananin lausunto, joka koskee uusien kevyiden hyötyajoneuvojen päästönormeja. Wann ist deine Prozedur? Ja, wir haben Geschäftsordnung. No niin, täällä on työjärjestyspuheenvuoro Rebecca Hans, ole hyvä. Ja danke, Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin pyytää vahvistamaan sen, että ryhmäni on pyytänyt nimenhuutoäänestykset seuraavista tarkistuksista. Kons 1, josta äänestetään yhdessä kons kakkosen ja kolmosen kanssa, kons yhdeksän, josta äänestetään yhdessä kons kymmenen kanssa, kons viitonen, josta äänestetään yhdessä kons kuutosen kanssa, kons neljä ja kaikki tarkistukset, jotka koskevat artiklan yksi kohtaa kaksi. Ja. No niin, kiitokset todellakin. Vihreiden pyyntö on saatu, pyyntö, joka koskee näitä nimenhuutoäänestyksiä työjärjestyksessämme todetaan, että jos tämä kaikille sopii, asiassa ei ole ongelmia. Jos neljännes jäsenistä vastustaa, tämä ei käy. Es ist, äh, es ist So. Also, es Siis päinvastoin onkin asia. Tämä onkin vähemmistöoikeus, tämä nimenhuutoäänestys, jos neljännes jäsenistä nousee seisomaan, eli 16 kappaletta, voidaan tämä nimenhuutoäänestys hyväksyä. Ja siksi kysynkin nyt, ketkä kannattavat nimenhuutoäänestystä näistä mainituista kohdista. Okei, okay selvä, eli selkeästi enemmän kuin 16 henkeä kaikki saattoivat havaita, että kyseessä oli yli 16 jäsentä. Joten Good, Rebecca. Niin, Rebecca, minulla ei nyt ole noita tuossa omassa äänestyslistassani niin mutta me varomme ja otamme asian esille, jos unohdan jossakin kohtaa sanoa, että kyseessä on nimen huutoäänestys. No niin, lähdetäänpä liikkeelle. Pitkä, pitkä äänestys tänään. Elmar Brockkin on saapunut tänne käsittelemään kevyitä hyötyajoneuvoja melkoinen ilmestys tämä. <laughs> Welcome. Tervetuloa. No niin, nyt siis aloitetaan. Eins. Chris Davis. Chris Davis. No, Haluaisin vain tietää, tiesikö herra Brock, että kyseessä on ympäristövaliokunta. En ole 11 vuoteen aikaisemmin nähnyt häntä, mutta toivotan hänet kyllä tervetulleeksi. Heavyweight niin, tällainen raskaan luokan tekijä, joka tulee äänestämään kevyistä hyötyajoneuvoista. Tällaista sattuu politiikassa ihmisten kohdalla. No niin, anteeksi näitä kommentti, niin me aloitamme siis äänestyksen tarkistus ITRE ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten KONS ykkönen nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Er Odotamme, kunnes kollega on saanut korttinsa koneeseen. Nyt se onnistui. Äänestys päättyy. 23 puolesta 36 vastaan yksi tyhjä ääni hylätty. Then article 1. Artikla 1. Kohta 1. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56, 57, 58 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja siirrymme kons yhdeksään. Siinä on äänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 32 puolesta 27 vastaan, yksi tyhjä, hyväksy. Tekniikka toimii taas. No niin, siirrymme Raukeako kaikki? Eli nyt jatketaan sivulta kolme. Tarkistuksesta 74 Weisgerberg, hosted ja muut puolesta. 74 on siis vuorossa. Vastaan. Tyhjää. Niin, me tutkimme tämän nimenhuutoäänestyksellä, koska sitä oli pyydetty. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäyhdeksän puolesta, 31 vastaan. Hylätty. Sitten 75 puolesta. Myös nimenhuutoäänestyksenä. Ei sittenkään. Siis äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää

Itre 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3, 83, Tran 8, Itre 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 84. Äänestys päättyy. Hylätty. Itre 15 puolesta

vastaan tyhjää hylätty. 89 itre 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87, 90, 94, tran 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eikö? Tarkistetaanko? Oltiin siis äänestämässä 87, 90, 94 ja TRAN 9. Toistamme tämän. Ketkä ovat näiden puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eikö niin? Sitten 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 ja 104. Tuleeko niitä vielä muita? Ei. 99 104 puolesta. Nämä ovat kaksi erillistä, anteeksi. Tämä on nyt vähän kummallisesti painettu äänestyslistaan. Siis 99 yksin. Ketkä ovat sen puolesta? Vastaan tyhjää, hylätty. Ja 104 vastaan, tyhjää, hylätty. Tämä on nyt vähän kummallisesti kyllä laadittu. 98, 98, 100, 101, 102, 103 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Ja päättyy. Hylätty. 97 ja ITRE 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Napileen. Hylätty, niin. 95. Grote puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tran 11 raukeaa ja näin kons 4 konsolidoitu tarkistus 4 ja nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 37 vastaan. Hylätty. 105 Vils puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. ITRE 18. Bellato 111 ja 108 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Ja tämä halutaan tarkastettavaksi. Tarkistetaan siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty, kyllä. Niukasti, mutta kuitenkin. Sen jälkeen identtiset 109 ja 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Identtiset 115, ITRE 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta ja 117. Ne kuuluvat yhteen puolesta. 114-117 vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt 112-118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 antonesku puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 siis tarkistetaan. Rouva Vaiskeavää haluaa, että se tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin, kansanpuolueessa on nyt yksi liikaa, sieltä on yksi kortti poistettava. Yksi kortti ulos kansanpuolueen riveissä. Edelleenkin yksi liikaa. Nyt on hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119, 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty.

vastaan tyhjää hylätty 121 ja 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty 122 tran 12 Nämähän ovat kaksi erillistä, eikö niin? Siis 122 tran 12 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 125 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 129 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 130, 131 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty.

tyhjää, hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Ein S und D zu viel. Ein S und D yksi S et D-ryhmäläinen liikaa. Nyt on kunnossa asia. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt seuraavana kons 15, konsolidoitu tarkistus 15. Äänestämme siitä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sanoisin. Tarkistetaan. Tarkistetaan tämä. SND-ryhmässä yksi liikaa. No niin, äänestys päättyy. Eli selvästi. 37 puolesta 25 vastaan hyväksytty.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 Konstantin wurde doch angenommen, oder? Ja. Konstantin wurde ja. doch angenommen. Ja. Dann gehen wir auf die nächste Seite. Ne? No niin, nyt jatketaan sivulla 11. 142, 143 ja niin edelleen, ketkä ovat näiden tarkistusten puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sen jälkeen konsolidoitu 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Also, ich glaub, es war deutlich, aber... Minusta tämä oli selvä, mutta tarkistetaan. 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty, eikö niin? Se oli hylätty. Sag vaan mal ja. Niin, minun onnekseni. Tämä näytti vähän siltä, ettäkö, mutta joskushan tilanne on aika täpärä. Dies ist angenommen, also fällt dies weg. Ja? Das ist abgelehnt worden, oder? Das ist ja. abgelehnt worden. So, ja, gut. 104. 144 Vils puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se oli identtinen 150, 151 kanssa, sitten Tran 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152, 153, 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestys tästä alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä se oli hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 17 puolesta vastaan tyhjää ja hylätty. Konsolidoitu 14. Äänestämme puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen jatketaan artiklasta 5. No hyvä on, konsolidoitu 14. Tarkistamme, äänestys alkaa. Ja päättyy. No niin, Vaikea näitä tappioita on havaita, mutta kyllä niitä näköjään aina välillä syntyy. Hylätty. Artikla 5, 158 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Itre 19 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 160 puolesta Ja, dann hören ITRE 19 angenommen. ITRE 19 hyväksytty, eli ITRE 19 on tarkistettava vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty ja sen jälkeen jonkin verran raukeaa. Jatketaan alhaalta. 162 uski puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä, hylätty. 164 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 163, 159 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Itre 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puol... Niin, jatketaankin. In alakohta kolme. 166-167 tarkistukset puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163, 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tähän kuului myös TRAN 18. Nyt jatketaan 163, 159 siis TRAN 18 jälkimmäisestä osasta on äänestettävä erikseen puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sata kuusikymmentä kolme, identtiset ja 168 kuusikymmentä ja muut puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Itre 19, kolmasosa puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut nyt selvä. Tarkistamme siis ITRE 19. Äänestys päättyy. Hyväksytty. tehdäänpä niin, että jatketaan ITRE 19, neljäs osa sitä. Ja Antoneskun 171 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 159 puolesta vastaan Ne olivat yhdessä aivan. Eli 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen No, tarkistetaan se. Konsolidoitu tarkistus 7. Ja äänestys päättyy, jotta kaikki nyt näkevät, mikä tuo tulos oli, eli hylätty. 146, 156 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. ITRE 20, 148 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 149 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 145 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 157 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tran 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 147 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sen jälkeen konsolidoitu tarkistus KONS 16 ja tarkistus 7 esittelijältä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 17 plus 8 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 18 plus 9 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artiklaan 7. Tarkistus 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100

Siis 182 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 183, 181, ITRE 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187, 188, ITRE 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan. Normaali äänestys, äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190, 191, 192, ITRE 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 196 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 197 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 193 alkuosasta 194 samoin 195, ITRE 26, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää hylätty. Tran 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 jälkiosa, 194 jälkiosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 ensimmäinen osa, 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 8, 200, 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty konsolidoituu tarkistus 11 puolesta. Hyväksytty. Seuraava sivu. 211, 212, 199, 213, 198 toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 215, 216, 217, 198, 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty.

vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava sivu. Konsolidoitu tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 23 puolesta

236, 237, ITRE 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 239, ITRE 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238, 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 234. Vihreillä on nyt yksi kortti liikaa. Ei ole mahdollista, ei vihreitä voi olla liikaa. No niin, nyt on asia kunnossa. Hyväksytty. 33-29 äänin hyväksytty. Tran 25, Itre 29 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tran 26, Itre 30 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Itre 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja esittelijän 13 puolesta. Aivan, sehän raukeakin. Nyt tulee kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan, jos se teitä kerran niin kiinnostaa. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hämmästyttävää, niin. Eli hylätty. Ja nyt äänestämme 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli tarkistetaan 242. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä meni todella tiukaksi, mutta hylätty. Sitten 200. 43, 244, 245, Tran 28, Itre 32 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoituu tarkistus 22 ja 246 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta. <laughs> Also, check. Siis tarkistetaan konsolidoitu tarkistus 22 sekä 246. Äänestys päättyy. Aha. Tosiaankin, hylätty. No hyvä. 247 Lepage puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 33, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 250 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 253 puolesta. Vastaan hylä, tyhjää hylätty. Konsolidoitu tarkistus 10. Hm. Also der 10... Eli 10 on hyväksytty aiemman äänestyksen myötä, koska on hyväksytty konsolidoitu 9. Ymmärtävätkö kaikki tämän ja hyväksyvät? Siirrytään konsolidoituun tarkistukseen 6. Se raukeaa. Ja sitten? Dann haben wir einiges gespart. Siinä säästyi jonkin verran. Jatketaan sivulta 27.

vastaan tyhjää hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 272 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200

Konsolidoitu tarkistus kahdeksan. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Artikla 12. Tarkistus 285 identtinen 286, 288, 289 kanssa äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 15. Äänestämme 15 ensimmäisestä osasta. Ketkä kannattavat ensimmäistä osaa? Ja vasta-äänet. Eli vastaajanet saanko vielä? Tyhjää. Hyväksytty. Ja toinen osa raukeaa. Jos toivotaan, voimme mielellämme tämän tarkistaa. Eli tarkistus 15, ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Ja 287, Nitri 33 puolesta. Vastaan tyhjää. Niin, nämähän raukeavat. koska aiemmin hyväksyttiin. Nyt jatkamme kompromissista seitsemän puolesta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 vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sen jälkeen 291 puolesta. Ahaa, raukea. Raukea. Ja nyt jatketaan konsolidoidusta tarkistuksesta kaksi. Ketkä kannattavat konsolidoitu kakkosta? Vastaan tyhjää hylätty. 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 296 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja viime... konsolidoitu tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 35 kolmasosa puolesta. Saksaa vastaan tyhjää hylätty. 299 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 300 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 301, 302 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 303 puolesta. Vastaan, tyhjää. Tarkistamme. 303. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 305, 306 puolesta ja ITRE 37 vielä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 308, 309, tran 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 310. Suspended. Äänestys päättyy. Hylätty. 311 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Konsolidoitu tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen nämä johdantosan kappaleet. 17 puolesta vastaan Niin, vielä kertaalleen. Täällä ei nyt näe kovin paljon käsiä. 17, ketkä ovat sen puolesta? Ja vastaan. Tyhjää, hylätty. Itre kakkonen puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 ja Itre kolmonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu tarkistus 20 ja 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre nelonen puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Itre nelonen tarkistetaan. beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Dann geht's weiter. Ja jatketaan 24-25. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26 raukeaa, 27 raukeaa, 28 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sen jälkeen 30, 31, 33 ja Itre Viitonen puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20, 32 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36, 37, 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran ykkönen puolesta vastaan tyhjää hylätty 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 41, 44, itse 7 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 46 jälkiosa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta. Pietikäinen. Puolestako? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tran kakkonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 47 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tran kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 tran 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Itre 10. Itre 10. Äänestys päättyy. Hylätty. Sen jälkeen 54 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tran viitonen ja 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 Ykkönen puolesta. Kiitos ja vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Matthias. Äh, Minä pyydän, että keskeytämme äänestyksen ennen kuin meillä on äh, nuoista seuraavista äänestys. Meidän on vielä vähän keskusteltava näistä tulevista. Se sopii meille hyvin, koska meidän on tarkistettava, olemmeko unohtaneet jotakin, eli pidämme pienen tauon. Jos 30, Seid ihr alle da? Ovatko kaikki paikalla? Ah. Kyllä vaan. Ennen kuin siirrymme tuohon loppuäänestykseen, on meidän kuitenkin vielä äänestettävä kolmesta tarkistuksesta, jotka unohdimme. Pyydän teitä ottamaan sivun 30 esille. Kyse oli liitteistä, Eli tämä julistettiin äsken hoituneeksi, mutta se ei sitä ollut, koska konsolidoitu tarkistus 4 hän ei mennyt läpi, eli sivulla 30 äänestyslistassa. 291, 292 ja ITRE 35 toinen osa. Näistä äänestämme vielä kertaalleen ennen loppuäänestystä. Siis äänestyslistan sivulla 30, 291, Vils, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 292, 292 puolesta, vaiskeävää tekijänä. Vastaan, tyhjää, hylätty ja itre, niin, no tarkistamme, 292. No niin. Eli äänestys päättyy. Eli hylätty. Ja ITRE 35, toinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Yhtä lailla hylätty. Näin tämä on äänestetty kaikki. Ja siirrymme loppuäänestykseen, joka tapahtuu koneellisesti. Nimenhuutoäänestyksenä, niin. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 25 vastaan, kaksi tyhjää. Ja sen jälkeen toinen äänestys, lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 25 vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle Martin Callananille. Esittelijä haluaa puhua, olkaapa hyvä. Chairman, <clears throat> I, I the... Puheenjohtaja, voitko kertoa vielä numerot, jotka liittyvät, tai luvut, jotka liittyvät mietintöluonnokseen. Ne jäävät minulta kuulematta. Niin ennen kuin ihmiset lähtevät, niin haluaisin kiittää erityisesti varjoesittelijöitä. Tämä on ollut todella rankka prosessi. Emme välttämättä olleet yhtä mieltä kaikista kompromisseista, siksi meillä oli kilpailevia konsolidoituja ö, tarkistuksia. Mutta haluan kiittää kaikkia yhteistyöstä. Meillä on vielä pitkä, pitkä tie edessämme ja toivottavasti voimme ylläpitää hyviä työsuhteita. Meillä oli poliittisia mielipideeroja mutta kaikki tekivät kyllä oikein hyvää työtä. Henkilökohtaisesti haluan vielä kerran kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia kiitän myös kärsivällisyydestä. Kiitos. Niin, kiitokset minunkin puoleltani varjoesittelijöille. Tuo mietinnön äänestyksen lopputulos oli 31 puolesta, 25 vastaan ja yksi tyhjä. Ja nyt se näkyy tuolla kuvaruudulla. Jälkimmäinen äänestys 32 puolesta, 25 vastaan ja niin edelleen. Tagesordnungspunkt 3. Esityslistan kohta 13. Reseptilääkkeitä koskeva yleisölle tiedottaminen. Asetuksen 726 muuttaminen vuodelta 2004 esittelijänä Christopher Fjellner. President, I know we're under... Niin, puheenjohtaja, tiedän, että Meillä on aika paineita. Mikrofoni, kiitos. Minulla on mikrofoni. Se on väärä mikrofoni, sanoi puheenjohtaja. Anteeksi. Niin, meillä on valtavia aikapaineita ja siksi puhun lyhyesti. Haluaisin vain kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana, ovat valmiita tekemään kompromisseja jos vuosi sitten oltaisiin sanottu, että nyt olemme siinä tilanteessa kuin missä nyt olemme, niin en olisi uskonut sitä. En olisi uskonut, että olisimme saaneet näin laajan tuen kaikille kompromisseille ja konsolidoidulle tarkistuksille. Eikä tämä ole minun oma ansiotani ainoastaan, vaan pikemminkin varjo. Esittelijät ovat olleet kovasti rakentavia ja ovat onnistuneet esittämään hyviä ajatuksia. Kiitoksia kaikille ja äänestäkäämme. Okei. Okay. Selvä. Kiitokset. Kiitokset kiitoksista kaikille, jotka tätä ovat olleet mukana laatimassa. Gilles Pagnon. Oui, monsieur le président. Niin, herra puheenjohtaja, muutama sana lyhyesti esittelijän lähteen jälkeen. Aivan kuten esittelijä sanoikin, me olemme päässeet asioissa hyvin eteenpäin hyvin eteenpäin näiden tekstien yksityiskohtien hiomisessa ja on hyvin tärkeää, että näin on todellakin eteenpäin mennyt. No tietenkin erimielisyyksiä vielä on ja sen näkee äänestyksestä erityisesti kompromissit yksi ja kaksi, jossa me emme vielä ole päässeet aivan yhteis- yksin, y- yksimielisyyteen, mutta joka tapauksessa potilaat kaikkialla Euroopassa meidän ansiostamme tulevat saamaan parempaa tietoa ja tulevat saamaan parempaa hoitoa. Äh, Kiitoksia ja Karl Schlüter tarkistuksesta ilmeisesti. Yeah, first I will... Niin, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Meillä on ollut erittäin rakentava vuoropuhelu koko prosessin ajan ja sen ansiosta haluaisinkin vetää pois tarkistukseni numero kolme. Alkuperäisessä, äh, alkuperäinen komission ehdotus ei toiminut, mutta kiitoksia esittelijöiden rakentavan asenteen. Meillä on nyt sellainen, as, sellainen teksti, jonka pohjalta voimme tehdä työtä, ja siksi vedän pois tarkistukseni kolme. So, then, äh, No niin, eli voimme lähteä liikkeelle tarkistuksesta kuusi ja seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan ja yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen ja yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta. Sehän on identtinen, eikö se olekin? 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 13 und 14 waren identisch. 13 ja 14 olivat identtisiä. Nyt Imko kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko nelonen puolesta vastaan Imko, siis Imko nelonen, ei Itre nelonen, vaan Itre nelonen raukeaa, Imko nelonen siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Check Tarkistetaan kakkonen. Äänestys päättyy. Kakkonen hylätty. 15-16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt Imko Viitonen ja Itre Viitonen, ne raukeavat. 17 puolesta. Puolesta 17. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja edetään Imko 7, Itre 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 20 ja 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 8 raukeaa. Sitten 23 Schlüter puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Er Hän haluaa, että 24 tarkistetaan. No tehdäänpä niin. Äänestys päättyy. 23-29 äänin hylätty. Liberaalit äänestävät koordinaattorinsa muodossa. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää myös hylätty. Ja nyt johdantosan kappaleisiin Imko 1, Itre 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ykkönen esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre kakkonen raukeaa. Sitten viitonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 52 puolesta, kaksi vastaan, kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle tästä hankkeesta. Ja kuulen, että tässä on vielä toinenkin loppuäänestys, koska tämä on lainsäädäntöhanke. Äänestämme siis luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Viisikymmentäyksi puolesta, kaksi vastaääntä, kolme tyhjää. Onnittelut myös esittelijälle. Ja nyt 14 esityslistallamme. eli tämä itse direktiivi, habe ich in das Wort den Rest markiert. Ne? Das ist so, das ist eine größere Abstimmung. No niin. Tämä on vähän isompi äänestys, kuten havaitsette. Karl Schlüter pitää kiinni tuosta 29. niinkö? Samasta syystä kuin eh, edellisessä eh, mietinnössä. Hylkäämme samasta syystä. Selvä. Eli Jatketaan sivulta kaksi artiklasta yksi Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu kakkonen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Päättyy. Hylätty. Konsolidoitu kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksankymmentäkaksi Äänestämme vain alkuosasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 jaettu äänestys ensimmäinen osa puolesta Ensimmäinen osa siis. Ö, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Imko 12, Itre 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 84, 85 puolesta,

90 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 91 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 93 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksänkymmentäkahdeksan. Gilles Parnion. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 99 ja 100 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kymmenen Karl Schlüter puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 12. No tarkistetaan. Tarkistamme. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Seuraavalle sivulle siirrymme. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja jatketaan IMKO 15 hyväksytty, äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 16. 119 tarkistetaan. Täällä ei luoteta Karl Slytteriin. Äänestys päättyy. Hyväksytty niin. Imko 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavat on äänestettävä kaikki erikseen. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 121-122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kaksikymmentäyksi, tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Itre 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123-124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Im, 125 puolesta. Sekö raukeaa? Kyllä, pitää paikkansa. Seuraavalle sivulle 126 ja IMKO 18 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Satakaksikymmentäseitsemän IMKO yhdeksäntoista puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kolmetoista No hyvä, 127, IMKO 19 tarkistetaan. Hyväksytty. Kolmetoista esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Bitte. Die Abstimmungsliste. Äänestysluettelossa sanotaan, että tarkistus 129 raukeaa, koska konsolidoitu kolmonen hyväksyttiin ja tämä on katettu sillä. Tässä on kuitenkin kyse siitä, mitä tietoja on annettava käyttöön, ja tarkistus 9 menee vielä pidemmälle. Siinä on täydennys ja sekin voitaisiin vielä hyväksyä täydennyksenä artiklan 1 kohdan 5 jälkeen komission ehdotuksen mukaan. Ehkä voin lukea tämän täältä. Eli pakkaukseen lisätään faktalaatikko, joka sisältää tiedon selkeästi luettavissa muodossa muusta tekstistä selkeästi erottuen. Ja tuossa faktalaatikossa on lyhyt kuvaus siitä, mitkä tiedot ovat tarpeen potilaalle, jotta lääkkeen hyöty ja mahdolliset riskit ovat ymmärretty, että voidaan käyttää oikealla ja turvallisella tavalla. Minusta me voisimme hyväksyä tämän lisäyksenä ja kysynkin esittelijältä, sopiiko tämä hänelle. Also No, näkemys täällä ylhäällä on kyllä, että tämä on katettu konsolidoidulla tarkistuksella kolme. Ja me emme äänestäisi tästä nyt uudelleen, joten minä kyllä olisin taipuvainen sanomaan, että emme enää äänestä, koska tämä on jo katettu. Yeah. But sometimes also a compromise is that something shouldn't be inside abgedeckt. Se on siis katettu. Ja nyt jatketaan. 128. Nämä raukeavatkin kaikki. Kaikki raukeavat. Se hieno seuraus oli siitä, että äänestimme aiemmin kuten äänestimme. Kylläpäs tässä voitettiinkin aika paljon. Loistavaa eihän tämä lopukaan enää mihinkäs asti tässä mennään. Sivulle 15, siellä jatketaan tarkistus 187, Gilles Pernion puolesta. Gilles? Euh, l'amendement est retiré, euh, président. Tämä on vedetty pois, herra puheenjohtaja. Vedetty pois. 188 on myös vedetty pois. IMKO 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 23. Also Itre 23. Itre 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 189, IMKO 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ITRE 24 on kielitarkistus. ITRE 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

tyhjää, hylätty. Itre 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 194 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 195 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 196 ja IMKO 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 Marina Janna Kudakis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre

Okei, okay, Itre 30. Hyvä, tarkistetaan. Itre 30. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Puolesta varmaan. Esittelijä kannatti tätä. Sitten 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205, 206, 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Immiko 34 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 208 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18, 209 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 210 ja Imko 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää

vastaan tyhjää. Kaksisataakaksikymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229, 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mitre 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mm. Peter Liese. Niin, puheenjohtaja, suuret kiitokset. Minä pyytäisin, että 231 äänestettäisiin erillisenä äänestyksenä, että jälkimmäisessä osassa, joka alkaa sanoilla by way of derogation poikkeuksena loppuun asti, äänestäisimme tämän siis erillisenä ensimmäisestä osasta, ellei kukaan tätä vastusta, olisimme siitä kovin kiitollisia. Vastustetaanko tällaista erillistä äänestystä? Näin ei ole. Joten äänestämme, jos kaikki nyt ymmärsivät, mistä äänestämme, siis ensimmäisestä osasta, ketkä kannattavat ensimmäistä osaa äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tuo toinen osa puolesta vastaan, kyllä sekin on hyväksytty.

tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Niin. Kannatti tarkistaa. Hylättyhän se oli. Mm, siinä se nähtiin, sanoi herra Schnellhardt.

vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 ja IMKO 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253, 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 23 kahdessa eri osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavalle sivulle. IMKO 42 ja 267 puolesta

vastaan tyhjää hylätty. 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 270 mm, 271 imko 43 oliko joku tämän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRE 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksisataaseitsemänkymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 277, 278 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme 277, 278. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatketaan 280. Corinne Lepage puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 283 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava sivu. 285 Jirjima Stalka puolesta vastaan tyhjää hylätty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Und beendet. Äänestys päättyy. Itre 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, of course. I don't, I don't think 294. 294. Nämä ovat identtisiä. Ahaa, eli voimme jatkaa 24. Suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 295 on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sen jälkeen johdantosan kappaleisiin 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 ja Imko 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ykkönen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 jaettu äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 ja Imko 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imkon neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljäkymmentä viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavalle sivulle. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 vain alkuosa puolesta. Nessa Childersin tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten viitosesta myös vain alkuosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 uski puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre kolmonen raukeaa. Jatketaan 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko Kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt ollaan jo viimeisellä sivulla. Voi tätä onnea, voi tätä riemua. Itre Kuutonen puolesta vastaan. Tarkistamme Itre Kuutosen. Äänestys päättyy. Hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 siihen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt päästään jo loppuäänestykseen. Mietintöluonnos muutetussa muodossaan. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. kollega Sonic, jos painaisitte vielä nappia. Tekö äänestitte jo? Hyvä, eli kaikki ovat äänestäneet. 48 puolesta yksi vastaääni, kolme tyhjää. Ja nyt vielä tuo toinen äänestys luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi. Äänestys alkaa.